Guten Abend, ich begrüße... No niin, hyvää iltaa, tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Esityslistan luonnos on teille annettu. Onko siihen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan. Te voitte nähdä kielivalikoiman Cont Newsista ja tämä on siis webistä, neppiin. Tämä on tarkoituksena ensimmäisenä keskustella seurantaa asiasta ITERin vastuuvapauden liittyen haluan toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen, joka vastaa ilmastotoimista ja energiasta, Mikael Arias Nieten. Ja olemme nähneet, että ITERin ympärillä on kaiken näköistä ongelmaa, ajoista, kustannusylityksistä, tarjouskilpailuista ja operatiivisista toiminnoista. Haluan muistuttaa, että 2013 13 vastuuvapauslausekkeessa, vastuuvapausraportissa tuli esille selkeitä ylityksiä budjettiin nähden. Ja itse asiassa tällä hetkellä 290 miljoonaa on ylitys. Ja nyt haluaisimme tietää, miten tämä itäprojekti tällä hetkellä toimii. Komissio antoi tietoa siitä, että se tullaan uudelleen järjestämään, strukturoimaan, niin haluaisimme tietää, miten tämä uudelleen järjestely nyt vaikuttaa. Ja tästä vastuuhan on siirtynyt teille, hyvä komissaari, ja haluaisimme kuulla teiltä, mitkä ovat nämä uusimmat kehityskulut. Haluan toivottaa ITRE mm, ja teollisuusvaliokunnan jäsenetkin tänne mukaan, ja sitten tähän annan puheenvuoron komissaarille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President, honorable. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulla on suuri ilo olla tänään paikalla kertomassa kehityksestä ja tulevista haasteista, joita IDERillä on edessään. Tarkoitus on osoittaa fuusioenergian mahdollisuudet tämän hankkeen kautta. Tämä on yksi suurista teknologista hankkeista maailmanlaajuisesti kun pyrimme vastaamaan energiatarveisiin, huomioimaan ilmastonmuutoksen, ottamaan huomioon geopoliittiset riskit unionille fossiilisten polttoaineiden lopumisen takia. Haluamme tarjota kestävää, puhdasta energiaa, energiamiksiä Euroopalle. Fuusioenergia tulee olemaan keskeinen, kun ajatellaan globaalien päästöjen pienentämistä tällä vuosituhannella. ITERin menestys on Euroopan unionin menestyspolitiikan osa. Tänään puheenvuorossani keskityn seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin hankkeen konteksti, toiseksi ITERin jatkokehitys, jatkovaiheet ja haasteet ajoituksen suhteen, ITERin edut ja lopuksi vielä edistys paikan päällä. Lähtisin liikkeelle hankkeen kontekstista ja kehityksestä. Etelä-Ranskassa. Tämä hanke siis toivelona, sitä tukee fuusioenergian osalta. ITERin merkitys heijastuu siitä, että sillä on seitsemän kansainvälisen kumppanin tuki. Ja Euroopan unioni, Yhdysvallat, Japani, Kiina, Intia, Etelä-Korea ja Venäjä sitä ovat rahoittamassa. Sadat tuhannet komponentit rakennetaan ITERin puitteissa ympäri maailman. Ne kuuluvat ITERin rakennushankkeisiin. Me tiedämme, että kun kyse on laajoista kansainvälistä hankkeista, niin on tiettyjä riskejä hallinnon osalta, teknologisen kehityksen osalta. Nämä esteet on pystyttävä ylittämään. tieteellisessä hankkeissa usein näin käy. Tämä on nähty myös ESAn yhteydessä. Nyt ITERissä on sitten tapahtunut viivästyksiä. Ne pitkälti johtuvat siitä, miten kumppanuussuhteet on luotu ITERin päätöksenteon puitteissa. ITER on hyvin monimutkainen hallittava ja tämä osoittaa, että kun Eurooppa on mukana fuusiotutkimuksessa ja haluaa olla mukana myös johdossa tässä hankkeessa. Eurooppalaiset yritykset ovat täysin mukana kaikissa rakennusvaiheissa ja ovat voineet hyötyä uudesta kehitettävästä teknologiasta. ITER-laitteiston kehittäminen on ollut viemässä kehitystä eteenpäin. Kuitenkin tämä viive kehitysasteessa ja sen kypsymisessä on ollut esteenä. Kyse on noin 70 prosenttisesti rakennuksista ja loput taas muista ITERin komponenteista. Kun ajatellaan eri kumppaneiden osuutta, niin tämän hallinnointi on tuleva haasteemme. ITER korjaa omaa rakennettaan tässä uudessa vaiheessa, mutta tässä mielessä ITER tekee tarpeellisia muutoksia vaihe vaiheelta, jotta hanke saadaan taas raiteilleen. Minä omalta osaltani varmistan, että hankkeessa mennään riittävän pitkälle ja hallinto ei tässä toimi ainakaan vii- viivyttävänä tekijänä. No sitten, mitä on viime aikoina tapahtunut ITERin suhteen? Kun kesällä sain tämän hankkeen vastuualaani, niin sitouduin raportoimaan parlamentille. 2015 vuodesta ITERin on tehty muutoksia, jotta on voitu parantaa sen toimintaa Euroopan tasolla ja myös kansainvälisesti. Kansainvälisesti tärkein muutos on ollut se, että on nimetetty uusi pääjohtaja Bernard Bigot, joka on Ranskan atomienergiakomission entinen pääjohtaja. Hän toimii tässä ikään kuin toimitusjohtajan ominaisuudessa tai roolissa – hän on määritellyt toimintaohjelman, joilla valvotaan hankkeiden etenemistä ja uudistetaan hallintoa. Toimintaohjelma etenee. Tärkein tästä on saatu jo toteutetuksi uusi hallintoneuvosto huomioi paremmin eh, Iteriä ja sen seitsemää kansallista virastoa. Kaikki päätökset designista ja komponenteista tehdään, jotta voidaan toimia tehokkaana tiiminä, on otettu myös oppia menneestä. Toimintaohjelmassa on ilmoitettu, että perustetaan rahasto, jolla rahoitetaan kaikki uudet hankkeet. Sitä ei voida vielä kommentoida, mutta varmistan, että tämä parlamentti saa asianmukaista tietoa kaikista toimintaohjelman ulottuvuuksista ja sen etenemisestä. Tohtori Viko on toistaiseksi osoittanut suurta ymmärtämystä sen suhteen, miten merkittävä hanke tämä on Euroopan unionille, mitkä ovat konkreettiset tarpeet, ja hän on toiminut rakentavasti Euroopan tasolla joulukuussa 2014 Fusion for Energy-viraston johtaja. Kaksi vuotta virkaan astuttuaan ja tämän tehtävän. Hallitusneuvosto nimitti Pietro Marabassin johtajaksi ja hyväksyi myös kunnianhimoisen toimintaohjelman, jotta kansallisten virastojen toiminta voidaan koordinoida Euroopan tason viraston kanssa. Kun sain kesällä tämän tehtävän hoitaakseni, niin kävi ilmeiseksi, että meidän täytyy tämä hallintorakenne Fusion for Energy-virastossa saada valmiiksi mahdollisimman pian. Sen takia olemme kesällä tehneet työtä, jotta voimme valintamenettelyä nopeuttaa. Ja nyt on ilo ilmoittaa, että John Swimmer Saksasta on uusi yhteisyrityksen johtaja, kun teimme Fusion for Energy-virastossa päätöksen lokakuussa. Hänellä on merkittävää teknologista, teollista ja kansainvälistä hankehallintokokemusta. Hän tuo myös liikeosaamista tähän hankkeeseen sitä siellä tarvitaan. Hän varmasti mielellään on yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa käy vuoropuhelua avoimesti, erityisesti Fusion for Energy-viraston osalta. Komissio seuraa hyvin tarkkaan kehitystä, koska olemme vastuussa yhteisyrityksestä. Oma yksikköni valvoo Fusion for Energy-virastoa, jotta voimme huomioida myös tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin suositukset Komissiolla on vain viisi ääntä 72 johtokunnassa olemme kuitenkin valmiita toteuttamaan hankkeen vaatimat uudistukset. Unionin jäsenvaltioiden on tehtävä myös oma osansa. Tavoitteemme on varmistaa, että ITER-organisaatio ja Fusion for Energy tekevät integroidusti työtään parhaalla mahdollisella tavalla, jotta hanke onnistuu. No ITERin hankkeeseen seuraavaksi ja aikataulutukseen. Hyvät naiset ja herrat, kun tämän tehtävän sain hoitaakseni, niin olin yllättynyt, että vaikkakin uusi budjetti ja aikataulutus hyväksyttiin vuonna 2010, niin kuitenkin on syntynyt viivästyksiä. Tätä taustaa vasten olin yhteydessä tohtori Bikohon, jotta saataisiin realistinen aikataulu ja budjetti tämän vuoden loppuun mennessä. Uusi Aikataulu esitellään ITERin neuvostolle eh, marraskuussa 2015. Siinä tulisi olla realistiset tiedot rakentamisvaiheesta ja kustannuksesta. Me informoimme Euroopan parlamentin ja neuvosta mahdollisimman pian. ITER-kumppanit arvioivat sitten uuden aikataulutuksen vaikutusta. Tämän seurauksena niitä pyydetään hyväksymään uudet projektit ja tämä suunnitelma, joka pohjautuu vankalle realistiselle arviolle. Euroopan unionin osallistuminen rahoituspuitteiden osalta tulee kunnioitetuksi ja meillähän on tietty kattomäärä kaudelle 2010-2020, sitä kunnioitetaan. Viimeisimpänä vuosina hankkeella on ollut suuria haasteita edessään. Me olemme kuitenkin oikealla tiellä, jotta maksut voidaan hoitaa ja varvomme sitä, että ITER-hankkeen budjetti pitää. Jotta saamme hankkeen takaisin raiteille, niin se vaatii aikaa. Se vaatii kaikkien kumppaneiden ja Euroopan instituutioiden panosta. Komissio on valmis teidän tuellanne tekemään tämän työn. Tarvitsemme poliittista tukea, jotta hanke etenee. Vetoan teihin jotta voitte ponnistella kanssamme, jotta saamme fuusioenergian hankkeen eteenpäin. Täytyy puhua myös hankkeen eduista. ITER ei ole pelkästään monimutkainen haaste teknisen kehityksen näkökulmasta, hallinnoinnin ja kustannusten näkökulmasta. ITER on myös uudistus, joka tuo hyötyjä teollisuudelle kautta maailman, erityisesti haitekalan yrityksille, kun kehitellään komponentteja, joita ITERissä tarvitaan. ITERin ansiosta on luotu paljon yrityksiä monille aloille. Niillä on myönteisiä vaikutuksia myös muille teollisuuden aloille, ilmailuun muun muassa. ITERin kehitysvaikutus teollisuuteen on hyvin pitkälle ulottuva. Tärkeintä on se myönteinen vaikutus, jota tällä on kansainväliseen taitotiedon vaihtoon ja inhimillisen pääoman vaihtoon. Yli kolme miljardia euroa on jo sidottu Fusion for Energy-hankkeeseen. 300 äh, hankintasopimusta on tehty high-tech-yritysten kanssa Euroopassa tärkeillä aloilla. Esimerkiksi ydinenergian suunnittelun alalla 100 miljoonaa euroa esimerkiksi on sidottu äh, tutkimuslaboratoriotyöhön. Tässä mielessä on jo varmistettu työllisyyden ja kasvun eteneminen Euroopassa. Fuusio tutkimus ITERin puitteissa johtaa siihen, että Eurooppa voi johtaa ja saada edut tästä teollisuuden kehityksestä, kun suunnittelemme ensimmäisen sukupolven fuusioreaktoreita. Loppuun haluan vakuuttaa teidät, että ongelmista huolimatta ITER, kiitos puheenjohtaja hieman hitaammin, haluaisin loppuun varmistaa, että Vaikkakin ITERillä on ollut ongelmia edessään, niin huomattavaa edistystä on saatu ITERissä viime vuosien aikana. On tärkeää panna merkille, että ITERin kehitys saatiin nyt paremmalle tolalle 2015 syksyllä ja 2017 vuoden loppuun mennessä saamme myös komponentit, joita nyt on tilattu. komponentit oikeastaan symboloivat sitä monimutkaisuutta, joka liittyy ITERin hallinnointiin ja kansainvälisen yhteistyön organisointiin. Uskon, että olisi järkevää teidän itsenne nähdä tämä hanke ja saada lisätietoa ITERistä. Näin ollen teidän tuellanne, puheenjohtaja, organisoin vierailun ITERin keskukseen niin, että parlamentin jäsenet voivat mahdollisimman pikaisesti tutustua äh, asiaan paikan päällä. Näemme, kuinka insinöörit, eh, tiedemiehet tekevät työtään ja osallistuvat energiaturvallisuuden ja energiahuollon varmistamiseen tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos komissaari. Ja kiitos myös tästä kutsusta. Kyllä me siellä kyllä olemme käyneet jo. 2008 olimme käymässä tuolla projektia katsastamassa ja siellä oli tämä valiokunta ja muitakin aika paljon ja on ilo kuulla, että nyt sen siihen aukkoon, joka silloin oli siellä maassa, on nyt saatu jotain myös päälle rakennettua. No kysymys, tarvitaanko tätä nyt ei, no EU nyt päätti, että tässä edetään ja meitä kiinnostaa, että miten tässä asiassa edetään. Ja minua hieman huolestuttaa se, kun sanotte, että ITERin hallintoneuvosto mm, päätti jotain marraskuussa, Äh, siitä haluaisin tietää hieman enemmän oikeastaan. Mikä varmistaa sen, että ITER on nyt paremmilla raiteilla kuin tähän saakka? Meillä on semmoinen kokemus, että on hyvä, että saadaan vaihdettua ihmisiä ja pari vuoden päästä itse asiassa samat ongelmat tulevat eteen, koska ihmiset eivät ole ongelma, vaan nämä rakenteet ovat ongelmat. Jos ei ole mitään rakenteellisia muuta, silloin. Mutta pyytäisin tähän vastausta. I answered everything. No, I, I think we, we... Minä uskon, että kaksi merkittävää päätöstä on tehty. Johto on vaihdettu molemmin puolin kansainvälisellä ja Euroopan tasolla. Me koordinoimme paljon paremmin F4 E-hanketta Etelä-Ranskassa ja me toimimme nyt siten, että me luomme koordinoimismekanismeja – jotta seitsemän virastoa toimivat yhteistyössä johtokunnan kanssa aiemmin tämän tyyppinen koordinoitu lähestymistapa ei ollut olemassa seitsemän viraston välillä. Oli kahden välistä, kahden välisiä toimia, mutta kaikki ovat kokoontuneet yhteen, jotta nähdään, mitä kokonaiskuvassa tapahtuu. On hallintoneuvostoon ja on myös projekti, tiimit, on muun muassa rakennustiimi ja myös nämä väkivesoltyhjäalukset ja myös koronahankkeeseen liittyvä tiimi. Me olemme siis muuttaneet meidän toimintatapojamme. Saman aikaan meillä on myös toimintaohjelma, jossa tehdään tarkempia arviointeja. Me siis johdon kanssa pyrimme saman aikaan paremman tehokkuuden. Me pyrimme välittämään johdon kanssa tehtyistä päätöksistä viestit. Ja me ryhdymme työskentelemään selkeän kuvan saatuamme. Uudet kust- Tässä on ollut uusia kustannuksia, ymmärryksen puute, viesti viestinnän puute eri virastojen välillä ja eri tahojen välillä. Nyt näihin on puututtu, merkittäviä muutoksia on tehty. Nyt uusilla henkilöillä on vahva johtamisasiantuntemus. Johtajuuden puute oli aiemmin ongelma. Me olemme tehneet muutoksia ja tämä tulee toimimaan. Komissio tulee hyvin tiiviisti seuraamaan, kuinka nämä parannukset toimivat. Minä ymmärrän kyllä kaikki nämä huolenaiheet. Aiemmat kokemukset eivät ole positiivisia, mutta merkittävät äh, muutokset on pantu täytäntöön toiminnan suhteen, niin minä uskon, että nämä tulevat äh, kantamaan hedelmää pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä tämä päätös, että esitetään uusi toimintaohjelma, jotta voidaan arvioida tämä, jotta voidaan luoda koordinointimekanismi eri tiimien välille, niin tämä on erittäin positiivinen asia. Me Iterneuvosto kokoontuu 19. marraskuuta ja silloin selkeästi esitellään toimintaohjelma. Komissio analysoi tämän ja me käsittelemme näitä tietoja parlamentin kanssa ja sitten nähdään, mitä uusi johtaja on tehnyt ja mitkä ovat suunnitelmat tulevaisuuden varalle. Ja lisäksi katsotaan, miten vararahasto toimii uusien kustannusten kanssa. Näyttää, on hyvä ajatus, että koko organisaation tulee maksaa nämä ylimääräiset kustannukset, mutta tulee katsoa nämä yksityiskohdat sen suhteen, miten tämä tulee tulevaisuudessa toimimaan. 18 ja 19 päivä on tämä neuvosto ja sen jälkeen meillä on uusia tietoja antaa parlamentille. Meillä on parempi kokonaiskuva. Kiitos. Siis Optimismihan on hienoa ja emmekä halua teiltä sitä viedä pois. Tietenkin haluan tukea teitä, mutta että olisi hyvä saada että jotain konkretia siitä, että mihin toimenpiteisiin tämä optimismi nyt oikein perustuu. Sanoitte, että 6,6 miljardia euroa mm, olisi riittävä määrä. No, onko todella, jotta päästäisiin siihen tavoitteeseen, johon halutaan, että tämä raha on äh, ikään kuin sidottu ja en tiedä päästäänkö niin pitkälle kuin mitä halutaan. Ja tämän rahoituskauden päätyttyä sitten, onko odotettavissa muuta rahoitustarvetta tai lisärahoitustarvetta. Siitä ehkä pitäisi jatkossa vielä keskustella. Ja se kysymys, tämä Fusion for Energy, F4E, miten sen toimitilat Espanjassa nyt oikein toimivat. Espanjahan tarjosi uutta rakennusta syyskuussa. Onko Espanjan kanssa päästy yhteisymmärrykseen näistä toimistotiloista? Ja mehän pyysimme myös virallista kantaa, jonkunnäköistä raporttia näiden yhteistyöyritysten yhteisyrityksen osallistujien virallista kannoista Kiina, EU, e, Venäjä, USA ja muut. Ja sitten lopuksi myös tietenkin komission kanta, miltä ne vaikuttavat. Ja seitsemän jäsenvaltiota, seitsemän jäsenvaltion osalta on tullut 2,2 miljoonan euron viivytyksiin maksuosuuksien saamisessa tai rahoitusosuuksien saamisessa. Ja käsittääkseni nyt komissio on näiden maksujen keräämistä tehostanut mutta onko mahdollista, että nyt vuonna 2015 tällaisia viivytyksi, vi, myöhästyneitä maksuja on myös. Ja sitten oli kysymys siitä, että kaikkien ö, johtohenkilöiden ö, ö, ansioluettelot julkistettaisiin joka olisi tärkeää myös. Kohdassa 20 vaaditaan läpinäkyvyyttä kaikilta niiltä, jotka osallistuvat Euroopan unionin rahoitusosuuteen ja erityisesti jonkun näköinen tämmöinen seurantajärjestelmä, jolla varmistettaisiin se, mitä maksuosuuksilla, rahoitusosuuksilla tehdään. Haluaisin konkreettista tietoa komissiolta näistä kysymyksistä. No, first of all, it's clear that... Ensinnäkin on selkeää, sitten, kun uusi toimintaohjelma esitellään eri kuluineen ja eri osineen Itäneuvostolle. Siellä on käden keskustelu. Tämä tulee kestämään pitkän. Kustannukset tulevat kasvamaan vastaisuudessa. Tästä on käytävä keskustelu. Kaikki eri osapuolet keskustelevat tästä aiheesta. Ei tämä ole mikään lyhyt keskustelu. Tästä käydään pitkä keskustelu ja annamme tietoja näistä keskusteluista. Te pyydätte avoimuutta. Me tuomme avoimuutta kaikissa määrin. Ei tässä ole mitään peiteltävää julkisia hankintoja ja varainhoitoa koskevia asetuksia on noudatettava. Näihin tiloihin liittyen esitettiin kysymys. 2015 F4L esitettiin uusia tiloja ja nyt tässä vaiheessa katsotaan, että nykyiset tilat ovat vaaditulla tasolla liittyen työtiloihin. Rakennusten on täytettävä nämä tarpeet koskien f 4 e tässä on tiettyjä huolenaiheita, mutta tässä vaiheessa on käynnissä kaksi toimenpidettä. Tässä pyritään saman oikeat tilat, oikeat neljöt käyttöön. Rakennuksiin liittyy usein ongelmia. Ne on vaikeita ratkaista, mutta tässä vaiheessa keskitytään myös siihen, että pyritään ITERin toiminta saamaan paremmin sopeutettua näihin tiloihin. Uusi johtaja tulee johtamaan tätä työtä ja Espanjan tarjous siitä henkilöstä uuteen rakennuksen Barcelonassa, niin tämä oli hyväksyttävissä. Me ehdotamme tätä henkilöstölle ja nämä hyväksyvät tämän ja henkilöstö voi siirtyä Barcelonan. Me tuemme uutta johtajaa, katsomaan, että tämä tapahtuu, mutta tässä on monesta asiasta kyse. Rakennuksen muuttaminen, pyrimme katsomaan, miten tämä vastaa henkilöstön tarpeita. Me tulemme tekemään tiivimpää yhteistyötä eri osapuolten välillä. Tästä ongelmasta on keskusteltu aiemmin integraation koordinoinnin puute. Tämä luo lisäkustannuksia. Seuraavana 2014 e, e, esittelijä Herman Irsko. Commissioner, thank you very much for your presentation. Kiitos tästä esittelystä ja kiitos myös optimismista. Tietän, että jos luetaan tämän toimintasuunnitelman ensimmäinen osa, jonka uusi johtaja on kirjoittanut, niin näkyy, että viime vuosina on ollut paljonkin ongelmia. Siis paljon. Joten tämä toimintasuunnitelma muuttaa nyt tilannetta ainakin hallinnossa, hallinnossa ja johdossa. Vaikuttaa siltä, että siellä kaikki on muuttumassa, valtavasti muutoksia tulossa. Mainitsitte, että tämä ää, hallitus on ryhtynyt käyttämään jo uusia sääntöjä eh, projektihallinnan kannalta, mutta halusin kuulla teidän arvionne siitä, miten tätä toimintasuunnitelmaa nyt sitten tullaan täytäntöön panemaan. Sehän maaliskuussa julkistettiin ja, ja sen tarkoituksena on sitten ikään kuin tulla toteutettua 12 kuukauden aikana. Miten te arvioitte tilanteen? Nimittäin F4E yhteisyrityksen toimintasuunnitelmassa on sen suhteen, pystytäänkö tätä suunnitelmaa täytäntöönpanemaan täysimääräisesti, koska siellä on jo aika paljon ongelmia. On totta tietenkin, että tässä nyt koitetaan hallita tätä yhteisyritystä uudella tavalla, mutta yhtä lailla muutos on valtavan suuri. Mikä on teidän arvionne tämän suhteen? Ja tärkein asia, nimittäin se suunnitelma, jota nyt sitten marraskuussa odotamme laadittavaksi, niin tästä suunnitelmasta järjestelmästä, onko siitä jo keskusteltu yhteisyritysten muiden kumppaneiden kanssa vai alkaako siitä sitten uusi vaihe, jossa neuvotellaan kumppanien kanssa ja, ja ennen kuin siitä se saadaan. Eli jos marraskuussa esitellään tämä uusi suunnitelma, niin kuinka kauan kestää ennen kuin sitä ryhdytään toimeenpanemaan. Me odotamme konkreettisia ja selkeitä toimia tietenkin tässä vaiheessa. let's see, eh, the, the action plan... Eh. Katsotaanpa. Herra Bigottin toimintasuunnitelma, niin kuin tiedätte, Tämä merkittävä siis. Meillähän on F4E toimintasuunnitelma. Ja nyt meillä on siis sielläkin uusi hallinto, uusi johto. Katsotaan, miten tiimi toimii. Muutokset ovat suuria. Meillä oli siis suunnitelma, mutta nyt meillä on uusi kaveri, uusi heppu johdossa. Ja hän tekee suuria muutoksia. Vaaditaan jonkin aikaa ennen kuin näemme, miten tämä käynnistyy. Mutta ensinnäkin saamme paremman integroinnin näiden eri toimijoiden välillä, eri virastojen välillä. Hankemuutokset voidaan paremmin hallinnoida, kun niitä rahoitetaan, ja tämä on merkittävä muutos. Todellakin merkittävä muutos. Ja kun se sitten neuvostolle esitellään, niin miten osapuolet reagoivat tähän? Siitä seuraa pitkä keskustelu, varmasti yli vuoden keskustelu. Alle vuodella ei selvitä. Siitä kun hanke esitellään ja hyväksytään, olen optimistinen toki, mutta tämä todella on iso mullistus. Ja tästä syntyy kustannuksia, jotka täytyy jatkossa maksaa tulee uudet aikataulutukset, uudet suunnitelmat. On äärimmäisen monimutkaista saada muutamassa kuukaudessa tällainen sopimus. Kuvitelkaapa Euroopan parlamenttia ja yhtä suurta lainsäädäntöhanketta. Tässä nyt on kyse ITERin suuresta muutoksesta. En olettaisikaan, että tässä päästään nopeaan käsittelyyn alle kolmen kuukauden käsittelyyn. Biko toki on kyvykäs ja suoriutuu varmasti hyvin, mutta enpä usko, että hän onnistuu siinä, että tämä saadaan ikään kuin nopeammalle raiteelle ja nopeaan käsittelyyn. Toisaalta komission täytyy analysoida, myös meidän täytyy analysoida toimintasuunnitelman kaikki elementit ja on raportoitava myös parlamentille. Ei tämä helppoa tule olemaan. Minä olen optimisti siinä, että saamme hankkeesta realistisen nyt ensimmäistä kertaa, emmekä aiheuta sekannusta tai emmekä pyri peittelemään mitään. Toteamme, että tämä on nyt tilanne. Tästä seuraa joka paikassa laaja, pitkä poliittinen keskustelu, myös Euroopan parlamentissa ja kumppaneiden kesken. Täytyy keskustella Yhdysvaltain, Venäjän kanssa. Joka puolella tarvitaan keskustelua, koska hanke on valtava. Puhutaan suurista muutoksista ja kuukausista aikaa. Eli tämä leikkaus 7.2, operationaaliset äh, järkevämmät suunnitelmat. Olen optimisti äh, tulevan suhteen. Me tiedämme, missä ongelmat piilevät ja nyt niihin kaikkiin todella ollaan tarttumassa puheenjohtaja. Samanaikaisesti näihin kaikkiin ongelmiin ollaan tarttumassa. Olen vakuuttunut siitä, että analyysi on ollut oikea ja nyt analyysi on käsittelyssä. Minua kovasti kiinnostaa tämä vierailun toteuttaminen. Vierailulla voisimme nähdä konkreettisia esimerkkejä. Katsoisimme, mitä tapahtuu paikan päällä, minkälaisia viiveitä on, mitkä ongelmat ovat. Paikan päällä voisi saada todella hyviä esimerkkejä nähdäkseen siitä, mitä aiemmin on tapahtunut ja miten täytyisi korjata näitä ongelmia, jotta asiat sujuisivat paremmin jatkossa. En minä ole niinkään tässä ylioptimistinen tai ylipessimistinen, vaan kyllä me pyrimme olemaan realisteja. No kyllä tämä on kaksi kertaa meillä aiemmin jo luvattu, että ei ensimmäistä kertaa. No minä olen uusi tässä veneessä, puheenjohtaja, ja olen ottanut vastuuni vakavasti. Kun puheenjohtaja Juncker sanoi, että tämä tulee minun vastuulle, niin tiesin, että se on haaste. Tiesin, että tämä on suuri haaste, koska olen kaikkia mietintöänne seurannut. Eivätkä nämä valitukset parlamentista ole mitään pieniä valituksia. Next on the list is colleague. Seuraavana kollega Schultes. Madam Chair, thank you for the floor. Well, Kiitos, puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuin oli varsin huolestunut tulevista hankkeista ja sen täytäntöön panemisesta. On merkittävää, tässä on merkittävä hanke, budjetti tässä hankkeessa 2006 vuodesta viime vuoteen saakka. Budjettia on korotettu yli kolme kertaa. Olen sitä mieltä, että tässä voidaan olla myös hieman skeptisiä, ei ainoastaan budjetin suhteen, vaan myös tämän suunnitteluvaiheen kanssa. Mielestäni on ongelmallista, että kaikki tässä perustuu johtajan. Uusi johtaja saa aikaan muutoksen parempaan, mm, mutta mikä takuu on siitä, että minkä takuun komissio antaa meille sen suhteen, että uusi toimintasuunnitelma on realistisempi kuin tähän asti esitetyt toimintasuunnitelmat. Mitä te voitte sanoa siitä, että mikäli ole sellainen, mitä sellaista voitte sanoa, mikä ole ainoastaan optimismia, vaan myös realismia? We, we, we are going also... No, kyllähän komissiokin aikoo tätä toimintasuunnitelmaa analysoida mahdollisimman nopeasti ennen kuin sitä, se annetaan ITERin hallintoneuvoston käsittelyyn. Kyllä me itsekin sitä tietenkin analysoimme. Mutta herra Bigolta pyysin seuraavaa. Ensinnäkin, että hän on realistinen, että hän analysoi sitä, missä ollaan nyt menossa, mitä ovat tarpeet, missä on ongelmat. On totta, että tämä on hyvin kompleksinen pro- projekti. Tietenkin tässä pitää maantieteellisiä analyysejä tehdä ja muuta, mutta tässä ei ole normaalista projektista kyse, jos esimerkiksi patoa rakennettaisiin, mutta tällaista ei ole koskaan aikaisemmin rakennettu, eikä, ja jokaisessa projektin osassa on hyvin monimutkaisista asioista kyse. Ja paikan päällä on nyt sitten päästy tiety, tiettyyn asteeseen 70 prosenttia kypsyysaste, joka on hyvin positiivinen, koska tämä projekti on hyvin rohkea ja nyt sen, tämä suunnittelun maturiteetti on 70 prosenttia suurin piirtein ja nyt katsotaan mihin, mihin tähtäämme ja mitä tulevaisuudessa haluamme saada aikaan. Mutta kun tehdään tällaista ensimmäistä kertaa, niin haluan selkeän kuvan, koska kyllähän mandaat, mandaatti tähän on tullut parlamentista, että halutaan selkeä kuva siitä, missä mennään, missä ollaan. Ja olen pyytänyt Vigodilta tätä toimintasuunnitelmaa, että siinä olisi selkeä aikataulutus, realistinen sellainen ja selkeät kustannusarviot. Eihän kukaan tietenkään tällaisesta kuvasta tule pitämään, koska me emme pysty alkuperäisessä budjetissa mitenkään pysymään, emmekä myöskään alkuperäisessä aikataulussa. Mutta me tarvitsemme lisää aikaa ja lisää kuluja. Mutta eu tasolla 2020 saakka mm, meillä tulee olemaan viivytyksiä, mutta voimme hyväksyä ne ja tämän monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa voimme tämän projektin vielä pitää mukana. Ja 2020 jälkeen sitten tulee uusi rahoituskehys ja sitten siihen tähtää tämä uusi toimintasuunnitelmakin. Ja tietenkin budjettiviranomaisen kanssa siitä tullaan keskustelemaan ja tehdään päätökset sitten myöhemmin. Mutta olen ihan luottavainen kuitenkin ymmärtäen, että parlamentissakin ollaan hieman epäluottavaisia, koska te olette nähneet nämä ongelmat tässä matkan varrella, jotka kumuloituvat vuosi vuodelta. Mutta nyt tehdään riittäviä muutoksia. Komissio arvioi uudelleen IT-projektin valvontajärjestelmää ja tätä yhteisyritystä niin, että voimme edistää tehokasta projektihallintaa. Ja koitamme myös jatkossa ylläpitää näitä ponnisteluja, varsinkin haluamme osallistua e, IO tämän organisaation rakenteen uudistukseen ja antaa suosituksia e, ja yhteisyrityksen seuranta- ja valvontajärjestelmien uudistamiseen. Ja haluamme myös valvoa sitä, miten projekteja täytäntöön pannaan, koska haluamme optimoida ne. Niin, tällä haluan vaan sanoa, että me pyrimme jatkossakin valvomaan ITERin toimintaa. DG tai energiapääosasto ja minä komissaarina olemme asettaneet tämän hyvinkin tärkeään asemaan toiminnassamme ja me olemme täysillä tässä mukana. Aikaisemmin oli hieman vastuun ja on suhteen ongelmia, mutta nyt kuva on hyvinkin selkeä, että mitä meidän pitää tehdä ja missä hallinnoidaan tätä projektia. Otamme tämän hyvinkin vakavissaan ja haluamme aktiivisesti mm, osallistua tämän projektin hallinnointiin. Haluamme valvoa myös näiden kriittisten suositusten toimeenpano tai täytäntöönpanoa ja haluamme optimoida myös määräaikojen noudattamista. Eli komissio on hyvin tosissaan nyt tässä projektissa, projektissa ja prosessissa. Tietenkin tässä on kyse riippumattomasta virastosta, on tietyt säännöt, jotka koskevat niiden päivittäistä toimintaa – mutta me ottamme oman roolimme hyvin tosissamme, jotta nyt sitten toimintasuunnitelman toteutumista voimme valvoa hyvinkin tiiviisti. Uh, uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission sen esityksestä. Parlamentti on aiemmin ollut kärsivällinen, kun huomioimme tulosten saamisen hitauden ITERistä. Olemme olleet kärsivällisiä myös budjetin näkökulmasta. Monina vuosina parlamentti on vastentahtoisesti myöntänyt rahoitusta ITERille ja vuoden mittaan olemme jopa myöntäneet lisärahoitusta ITERille. Aina viime vuosin saakka olemme todella olleet äärimmäisen kärsivällisiä ITERin kanssa. Olemme myös tukeneet budjetin kautta, niin kuin sanoin, näyttää siltä, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole olleet yhtä hyvänä tukena. Puheenjohtaja tämä mainitsi esittämässään kysymyksessä aiemmin 2013 esimerkiksi seitsemän jäsenvaltiota maksoi maksuosuutensa myöhässä ITERiin. Tämä ei varmaankaan ole hyväksi hankkeelle. Puheenjohtajan kysymyksen lisäksi pohdin, olisiko talousarvion valvontavaliokunnan mahdollista saada säännöllisiä päivityksiä jäsenmaksujen suorituksesta. Näin voisimme seurata ITERin etenemistä ja budjettikeskustelut neuvoston kanssakin helpottuisivat. Toinen kysymys liittyy EFSI-rahastoon, esirahastoon kun keskustelimme Esirin rahoituksesta, niin rahat otettiin tietyistä budjettiotsakkeista mukaan luettuna Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-rahastosta ja myös ITERistä. Ilmeisesti silloin annoitte sitoumuksen siitä, että ITERiltä viedyt rahat palautettaisiin ITERin budjettiin. Ja haluaisin tietää, onko, pitääkö tämä edelleen paikkaansa. The, the, the, Tiedän, että 2013 vuonna parlamentti pyysi kertomusta jäsenvaltioiden maksuista tilanne on erilainen, euforin tilanne on erilainen kuin muiden hankkeiden suhteen. Tässä tulee teollisuudelta maksuja ja niitä tulee arvioida. Tämä yhteisyritys on eri tilanne. 84 prosenttia tulee Euratomilta ja jäsenvaltiot maksavat tästä 80 prosenttia. ei tehdä luontaissuorituksia. Ja joten tässä pyritään enemmän avoimuutta. Minä uskon, että tämän valiokunnan ja minun kabinetin yhteistyö on erinomaista. Minä pidän huolen siitä, että saatte mahdollisimman paljon tietoa tähän taloon. Are there any other FC, FC cannot finance it. Ei siellä. Ei voi rahoittaa Iteria ja 500 miljoonaa euroa otettiin esiriin, mutta ne palautetaan vuoteen 2020 mennessä. Of course we appreciate our... Uh, Tietenkin on hyvä, että olette yhteistyöhaluisia. Onko nyt maksuja tai myöhästyksiä tällä hetkellä? No en ainakaan tiedä. Mm, ei ole. Tuolla näköjään mm, pyöritetään päätä, että ei ole ainakaan tietoa siitä, että olisi mitään suuria maksumyöhästyksiä tällä hetkellä, että myöhästymisiä, mutta tarkastamme asian ja palaamme asian, jos on tarpeen. Kollega Sarvama, niin. Jos olisi jotain suuria maksumyöhästyksiä, niin minulla varmasti olisi tietää. Oli Karli Kasarvam, olkaa hyvä. Mr. Commissioner, uh... Komission jäsen, minä ja varmasti muutkin arvostavat innokkuuttanne ja sitomustanne tälle hankkeelle. Minulla oli kysymystä kommentti kuitenkin, ja toivottavasti otatte Onkin tästä ja tämä kaikuu korvissanne seuraavat 12 kuukautta. Tämä koskee kommenttianne liittyen uuteen johtajuuteen. Koskien uusia johtajia, he eivät tarvitse ylettömästi aikaa, mutta riittävästi aikaa kuitenkin. Vanhan maailman metafora tähän tilanteeseen olisi ollut hämähäkin verkko. Tämä on valtaisa hämähäkin verkko, jotta jossa hämähäkkikään ei kenties enää tunne kaikkia verkon eri tasoja ja ei välttämättä tiedetä, missä saalis enää piilee. Mutta monille tässä salissa on Matrix-elokuvasta tuttu metafora. Tämä on todellinen Matrix-tilanne ja Mm, pointtini tässä nyt on se, että vaikka teillä on kokonaisvaltainen tahto ratkaista kaikki ongelmat, mutta kuvitelkaapa 12 kuukautta eteenpäin, 24 kuukautta eteenpäin, ja kun olen perehtynyt asiakirjoihin, niin minua kyllä pyörryttää. Minä en haluaisi olla teidän kengissänne. Tässä hankkeessa on niin monta eri tasoa. On yli 50 avointa auditointisuositusta, jotka eivät monikaan etäisestikään liity toisiinsa. Siksi puhun nyt Matrixista. Ja on merkittäviä ja tärkeitä suosituksia, jotka ovat peräisin jo vuodelta 2010. Joten kun ITER jatkaa toimintaansa tulevan vuoden ja jälleen kerran eteenpäin seuraavan vuoden, niin minä toivon, että siinä vaiheessa teillä on rohkeutta, mikäli tätä tarvitaan, niin minä toivon, että te olette valmiita puhaltamaan villiin. Toivon, että ei välttämättä ole tarpeen, mutta toivon, että teillä on rohkeutta tarttua härkäsarvista. Vastuvapaus tulee myöntää vastaisuudessakin ja päätöksiä on tehtävä. Mikäli tilanne muuttuu entistäkin huonommaksi, niin no, sanotaanko, että merkittäviä jatkoosia tässä ei tulla näkemään ainakaan loputtomasti. Kiitos. Two things. Um, Kaksi asiaa on ihan totta. Et että uusi johto tarvitsee tietenkin täytäntöönpanoa varten aikaa, mutta ei ihan loputtomiin, koska tietenkin joka päivä tarvitaan suuria muutoksia. Mutta on totta, että minä otan ihan vakavissani nämä suositukset, jotka on tilintarkastuskertomuksen äh, liitteinä. Joten me haluamme kaikkia tilintarkastustuomioistuimen suosituksia nyt ryhtyä analysoimaan ja katsomaan, katsoa, miten niitä täytäntöön pannaan. Ja miten ö, myös tätä toimintasuunnitelmaa täytäntöön pannaan, ei sitten vuoden päästä kerralla, vaan vähä, vähä, vähältä, askel askeleelta. Ja koitetaan korjata vanhoja virheitä, lisätä läpinäkyvyyttä ja selkeyttä jo heti alusta alkaen ja se, että komissio on mukana, niin se tarkoittaa sitä, että minunkin osastoni ja porukani seuraavat sitoutuneina tätä projektia ihan päivittäin. Eli ei sitten mitään suurta yllätystä vuoden, vuoden jälkeen, että tämä ei toimi näin ja sitten räjäytetään taas koko potti. Tämä on upea projekti, jos se saa läpimurron. Siitä pystyy, eh, pystyy tulevaisuuden energiamiksiä merkittävästi täydentämään ja muuttamaan. Tämä isäntävaltiosopimus on hyvin tärkeä. Meidän yrityksemme kehittelevät näitä uusia ratkaisuja. Tämä on valtava, uniikki mahdollisuus. Ja tietenkin se tarkoittaa hyvinkin moni syistä työskentelyä. Tämä rakenne nyt on tämä, mikä se on. Siellä on kaiken näköistä. Siellä on erilaisia virastoja, jotka tekevät toinen toistensa kanssa yhteistyötä. Äh, siellä on rahoitusosuuksia. Ei, vaikka tässä, tässä ei ole edes yhtä yhteistä budjettia, vaan tämä on hyvin monimutkainen asia. Sitä täytyy jollain tavalla yksinkertaistaa ja tehdä ymmärrettävämmäksi. Me koitamme nyt johdon kautta näitä rakenteita korjaamaan – Eli ikään kuin vertaamme sitä yksityisyritykseen, vaikka siellä on valtavasti ikään kuin osakkeen omistajia tai osakkaita tässä tapauksessa. Mutta tämän projektin hyötynä tai etuna on tulevaisuuden energian tukeminen. Ja tämä tuo mukanaan valtavan läpimurron, kun se onnistuu. Energian toimitusvarmuus, se muuttaa koko maailman energiataloutta ja se, se helpottaa talouksiemme kehittymistä tulevaisuudessa. Ja Euroopassa tätä uutta teknologiaa nyt ollaan viemässä eteenpäin etulinjassa. Ja meidän täytyy sitten vaan varmistaa, että kohtuu kustannuksilla, kohtuu aikataulutuksilla ja vakaalla hanninnolla tätä asiaa viedään eteenpäin. Ja tässä valiokunnassa ja mm, mm, on meille tärkeitä yhteistyöhenkilöitä ja me teemme yhteistyötä kaikkien instituutioiden kanssa, jotta saamme asian toimimaan. Ja vuoden kuluttua ei nyt sit saa yhtäkkiä mitään yllätyksiä, ei tule eteenpäin, koska nämä päätökset ovat erittäin monisyisiä ja me olemme me olemme isäntävaltio, emmekä me voi missään vaiheessa vetäytyä tästä projektista, koska otimme sen vastuullemme. Muut osakkaat voivat vetäytyä, mutta vain maksusta, eivätkä saa sitten tulevaisuudessa hyötyä tästä projektista. Eli tämä todella on niin kuin jonkunnäköinen hämähäkiverkko tai matriisi tai miksi sitä kutsutaankaan, mutta se on hyvin monisyinen, hyvin kehittynyt. Mutta mutta tämä yksinkertaistaminen on tärkeää. Jos siinä onnistumme, niin se tehostuu ja siitä, siitä tulee ymmärrettävämpi. Jos minun pitää selittää jollekin, miten tämä projekti toimii, niin kyllä se on aika monimutkaista se selittäminen. Mm, ja miten me saamme yhden selitettyä, miten tämmöinen päätös kehittyy, kuka on vastuussa mistäkin, miten hankintamenettely äh, toteutetaan, miten tässä projektin eri palaset sovitetaan toisiinsa, koska tämä on ensimmäistä kertaa, kun kukaan tällaista tekee, mitään e-, ennakkokokemusta ei ole. Jokainen asia on ensimmäistä kertaa meidän käsissämme. Ja senpä takia tämä on monimutkaista, vaikka koitamme sitä yksinkertaista ja meidän pitää saada hallinto toimitaan yksinkertaisesti. Ja jos tulette käymään, niin minä voin, min, min voin äh, äh kertoa yksinkertaisesti ja varmistan, että kaikki saavat parhaalta asiantuntijoita selityksen asiaan ja kysymyksiin. Ja olette varmasti sitten luottavaisempia ja sitten tosiaan 12 kuukauden kuluttua meidän tarvitsee sitten rajattaa pottia taas uudestaan. Ja jokainen pitää sitoumuksistaan kiinni. Not of course. Pikainen selvennys. En puhu nyt sitä, että tämä koko hanke päätettäisiin, enkä nyt puhu näistä tieteen, tieteellisistä lopputulemista, jotka voivat olla uskomattomia, mutta nyt puhun siitä, mitä tätä hallinnoidaan kuinka paljon kuluja tässä on. Niin, mutta minäkin olen mukana, no, tai minäkin uutena tässä mukana. Eh, tiedän kuitenkin, mitä aikaisemmin on tapahtunut, enkä siitä kovasti pidä. Ja senpä takia minä tuen näitä muutoksia, koska parlamenttikin oli ihan oikeassa kritisoidessaan, mitä siellä on aika tähän saakka tapahtunut tai tehty. Mutta oletan, että nyt olemme eh, nyt valinneet sellaisia ihmisiä, jotka ovat riittävän eh, tarmokkaita ja, ja, ja osaavia – jotka ovat oikeita ihmisiä oikeaan paikkaan, joilla on oikeat taidot ratkaisemaan niitä ongelmia, joita meillä on. Ja että he pystyvät sitten näiden ylimmän johdon kanssa keskustelemaan, koska myös tämä ylinjohto on hyvin hyödyllinen tässä tapauksessa. Ja kun dialogi toimii, niin sitten nämä rakenteetkin saadaan toimimaan, koska jos ei ole dialogia, niin sitten nämä järjestelmät eivät toimi. Tiedän oikein hyvin, että te haluatte tukea tätä projektia, kunhan se onnistuu. Tietenkin siinä on panokset korkealla ja kovat panokset, mutta, mutta tässä on kuitenkin suuria mahdollisuuksia onnistua ja se muuttaa todellakin ihmiskunnan historiaa. Ja kun olette tämänkin valiokunnan entinen äh, jäsen, niin sitten tiedätte, mitä tässä on jatkossa tulossa. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komissaari. Niin tässä projektissa on mennyt paljon mönkään se nyt on kai, käynyt 6,6 miljardin ää, äh, äh, alkuperäinen projekti, mm, projektikulu on, on tuplaantunut ja siellä on melkein 300 000 vajetta. Minä ymmärrän kyllä, että tästä valiokunnasta on ollut pitkään ihmisiä mukana ja ovat seuranneet tätä epäonnista projektia. Kuitenkin olen yhtä lailla optimistinen komissaarin kanssa eri syistä Eh, koska ensinnäkin olen vakuuttunut siitä, että uuden johdon kautta saamme muutettua nämä sisäiset virheet. Eh, hyvin usein sulautumisongelmiin liittyvät eh, johtamisongelmat ja eri organisaatioiden epäyhteensopivuus. Ja nyt sitten kun täältä tulee teollisuuden, teollisuudesta uusi ihminen, joka tietää ja osaa olla yhteydessä näihin sidosryhmiin, niin uskon, että tässä voimme luottamuksella sanoa, että tulee uutta henkeä. Ja että meillä tulee olemaan sitten tämä uusi toimintasuunnitelma, johon liittyy kustannusarviot, johon liittyvät aikataulutukset. Ja minun suositukseni olisi se, että tämä uusi toimintasuunnitelma tutkittaisiin tässä talossa, se hyväksyttäisiin täällä. Valvonnasta on jo puhuttu, komissio valvoo sitä, mutta tuokaa tämä uusi suunnitelma tähän valiokuntaan, niin että tämä epäluottamuksen henki saataisiin poistettua ja että me saisimme jatkuvasti päivitettyä tietoa. Tärkeää on myös se, mitä komissaari sanoi, nimittäin miten tämä vaikuttaa Euroopan kasvuun, nämä kolme miljardia euroa, jotka nyt ovat äh, näihin investointiin, äh, äh, investointeihin sijoittu ja sitten on high-techia ja, ja muuta. Tämä on hyvin tärkeä impulssi Euroopan high-tech-teollisuudelle ja tätä, tämä, tätä kautta saadaan uusia työpaikkoja. Energiavarmuus Euroopassa. Tehän sanoitte, että käyttää uutta teknologiaa luonnollisesti Euroopassa kehitetään, Eurooppa on etulinjassa ja että että mm, ehkä amerikkalaiset aikanaan investoivat frak- frakkaukseen uuteen teknologian sillä alalla ja tänä päivänä siellä tuotetaan tätä liuskeöljyä niin paljon, koska siihen on investoitu jo aikoja mutta tämä valtava teknologinen vaikutus siinä tapauksessa, kun tämä projekti lähtee lentoon, on todella odotettavissa ja on varma, että siinä tapauksessa Euroopan energiavarmuus, joka meille kaikille tietenkin on hyvin tärkeä aihe, niin saa myös sitten tulta alle. For, for, for sure, the, the, the benefit. Varmasti teknologian kehittymisen ja työllisyyden hyödyt ovat todellisia ja ne todellakin ovat jo nähtävissä. Mutta tässä tuotiin esille eräs tärkeä asia, se, että parlamentti on osa tätä koko hankkeen asetelmaa. Eräs asia on varsin selvä. Kun puhutaan uusista talousnäkymistä, niin parlamentin tulee nämä hyväksyä ja nämä tulevat hankkeetkin tulee hyväksyä. Joten jotta saadaan parlamentin tuki, parlamentin on oltava mukana tässä menettelyssä. On oltava paljon avoimuutta, paljon tiedon välittämistä. Minä olen mahdollisimman avoin mielelläni ja välitän mahdollisimman paljon tietoja myös mielelläni. Meidän on seurattava, miten tämä hanke toimii Meillä on omat äänemme tässä hallintoa neuvostossa ja meidän on varmistettava, eh, no olen sitä mieltä, että parlamentin tulee saada jatkuvasti tietoja. Me aloitamme tästä toimintaohjelmasta, kun se julkaistaan marraskuussa ja siitä eteenpäin. Me tulemme välittämään mahdollisimman paljon tietoja. Johannes Schwemmer, uusi johtaja, osallistuu vastuuvapauskeskusteluun tässä valiokunnassa. Ja silloin teillä on hyvä mahdollisuus käydä avoin keskustelu keskustelu siitä, kuinka hän panee täytäntöön eri päätökset tässä organisaatiossa. Haasteet ovat kyllä mielenkiintoisia. Uudet johtajat parlamentilta tulee eri tavalla suosituksia, nämä ovat siis viime vuodelta on katsottava sitten, kun hän on täällä, niin tämä uusi johtaja niin katsotaan, miten ne on pantu täytäntöön, joka ikinen. Ja ennen kuin vapaus keskustelu alkaa, niin olemme alkanut näitä panemaan täytäntöön. Nyt on kuitenkin uusi vuosi. Varmastikin saamme positiivisia kokemuksia, kun valitsimme, uutta johtoa. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tilaisuus. Johannes Schömerillä oli erittäin selkeä näkemys siitä, että parlamentin tulee liittyä olennaisesti fuusioenergian ja uskon, että hän tulee käymään vastuuvapaudesta erittäin avoimen keskustelun ensi vuonna. Minä uskon, että tämän vuoden vastuuvapauden myöntäminen, no, se tulee olemaan verta vaikea, monimutkainen, uusia asioita on esillä, uusia vaatimuksia, mutta varmastikin on olemassa tilaa yhteisymmärrykselle. No, sitten käydään hyvin avointa keskustelua teidän puheenjohtajanne alaisuudesta tietenkin, mutta se ei tule siellä Schlemmerille olemaan mitenkään helppoa. Kyllä, varmasti. Minä pyydän anteeksi, jotkut meistä ovat olleet vähän liian pitkään täällä tietenkin. Ole, ole hyvä. Merci, Madame la Présidente, et merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen näistä tiedoista. Pitää paikkansa, että hanke on hyvin monimutkainen, melkomoinen ikiliikkuja, kun ajatellaan rahoitusosuuksia ja sitten näitä eri maiden luontaissuorituksia – tässähän on ongelmia tässä hankkeessa, joka on hyvin merkittävä. Te olette kuitenkin tulevaisuuden suhteen optimisti. Minä olen hieman vähemmän optimisti. Me kävimme paikan päällä ja tekin ehdotitte sitä nyt. Tässä on aivan jättiläismäisen suuri hanke, mutta meillä ei ole tieteellisesti kaikkia osatekijöitä hallussamme. Ja tämä selittää sen, miksi budjetti on valtavasti kasvanut. Totesitte nyt, että hallitus on muuttunut. Biko oli atomienergiakomission johdossa, tunnen hänet, sitä ennen oli japanilainen ja sama puhe oli silloinkin. Minä esittäisin teille kysymyksen rahoituksesta. Kun ajatellaan Yhdysvaltain rahoitusosuutta, sinne esitellään, esitetään paljon enemmän kysymyksiä ja he sanovat, että eivät juurikaan haluaisi enempää rahoittaa Iteriä. No entäpä sitten venäläisten tai japanilaisten luontaissuoritukset? Fukushiman jälkeen eh, todettiin, että tässä tulee viipeitä tiettyjen osien rakentamisessa Iterissä. Mitä te tästä tiedätte? Entäpä sitten Iterin toteutettavuus ylipäänsä? Mitkä ovat ongelmakohdat, kun tätä generaattoria rakennetaan. Onko teillä tästä tieteellistä tietoa? Tällä hetkellä meillä ei välttämättä ole kaikkia tieteellisiä vastuu, vast, vastauksia käytössämme. Jos olisi tällainen asiantuntijakomitea, siellä olisi mukana ranskalaisia, japanilaisia, amerikkalaisia asiantuntijoita ja näin tietäisimme, saisimme lisää tietoa tästä hankkeen toteutettavuudesta – kuulen kysymyksiä jatkoon liittyen, niin minullakin on kysymyksiä ihan jo tämän hankkeen toteutettavuuteen liittyen. Mitä te tästä tiedätte? Ja olisitteko myönteinen sen ajatuksen suhteen, että olisi tällainen asiantuntijakomitea, joka pohtisi hankkeen toteutettavuutta? <laughs> The most difficult questions can, can all... Niin vaikeimmat kysymykset tulevat aina kokouksen loppuvaiheissa. Näinhän se aina tapahtuu sillä vaiheessa, kun lopetellaan kokousta. No, tässä oli kaksi eri kysymystä. Mitä tapahtuu Yhdysvaltojen suhteen ja sitten tämä toteutettavuus? No komissio on tietoinen keskusteluista, joita nyt käydään senaatissa, äh, edustajahuoneessa äh, tästä rahoitusosuudesta. Yhdysvallat on vakuuttanut äh, budjetissaan osallistuvansa tähän projektiin, ovat tukeneet näitä muutoksia projektiin ja Yhdysvaltojen budjettimenettely ei ole vielä päättynyt. Odotan, että siellä varmistetaan kuitenkin, varmistetaan kuitenkin USAn rahoitusosuus, koska tästähän jatkuvasti keskustellaan ja viime vuonna saatiin tämä myös kasaan. Mutta kuitenkin tämän projektin toteutettavuus on keskustelu jota käytiin alkuun, jota pitäisi käydä projektin alussa eikä sen keskellä. Tietenkin siinä vaiheessa, kun projekti käynnistetään silloin, tehdään tutkimus toteutettavuudesta. Ja, ja sitten varmistetaan, että se täytäntöön pannaan soveltumin tarvittavan keinoin tässä on, minä en tätä nyt tieteelliseltä kannalta tässä tulee, tulee teille sen, sen enempää selvittämään, mutta minulla on ihan riittävästi tämän hallinnon kanssa ja prioriteettien kanssa tekemistä ja miten nämä, nämä valiokunnan suositukset saadaan täytäntöön pantua ja miten projektia saadaan paremmin, projekti saadaan paremmin toimimaan sitten kun lähdetään käymään parlamentin kanssa paikan päällä, niin minä sitten tiedemiehille esitän kysymyksiä. Mutta nyt tällä hetkellä minä käsitte- olen te- niin kuin hallintoihmisten kanssa tekemisissä ja katsotaan, miten veronmaksajien raha saadaan käytettyä parhain mahdollisin tavoin. Keskustelu siitä, onko tämä toteutettava vai ei, käsittääkseni tämä on valtava projekti. Minä olen sen suhteen optimistinen mutta onko, onko tämä nyt sitten eh, hiilen talteenotto, varastointi, tämä projekti tai mitä muuta termoprojekteja, niin siihen pitää sitoutua ja silloin investointeja tarvitaan. Ja sitten kesken projektia tietenkin eh, tulee innovaatioita eri aloilla, ei tähän pelkkään pääprojektiin, mutta on kaiken näköisiä komponentteja kehitellään uutta teknologiaa, kaikkia uusia ratkaisuja. No mikä nyt on toteutettavaa tällä hetkellä? Minä nyt en tällä hetkellä mieti edes sitä, vaan tällä hetkellä minä mietin sitä, että tämä projekti pitää saada toimimaan ja pyörimään ja että sille pitää saada oikeat kustannusarviot ja keinot niin, että ei lähdetä nyt sitten kustannusarvioista pois. Minä on, olin eh, ministeri, joka vastasi investoinneista ja minä haluan valvoa sitä, että, että julkiset urakat myös pysyvät ö, kustannusarvioissaan. Ja se on minulle tärkeää ja siihen tarvitsee sitoutumista. Ja senpä takia minä nyt sitten olen tässä vaiheessa tätä hallinnollista puolta miettinyt, mutta koska niitä en ole tiedemies, niin sen suhteen pitää aloittaa nollasta kyllä minä resursseja pystyn jonkun verran hallinnoimaan, mutta ja siitä on vähän kokemustakin, mutta tämmöistä fuusioteknologiaa, no siitä minulla ei ole kovinkaan paljon tietoa, täytyy myöntää. Et le Japon? Niin, entäs Japani? Onko teillä uutisia siltä osalta? No Japani maksaa omat osuutensa, tietääkseni. Le Japon versait une contribution. Japani on antanut näitä luontaissuorituksia eikä niinkään rahoitusosuuksia. No kaikki, kaikki suorittavat omat osuutensa siinä, näitä luontoissuorituksia. Ja niillä on oikeus maksaa osa rahoitusosuudistaan luontaissuorituksena. Näin minulle ainakin kerrottu. Ja minä puheenjohtajalle tietenkin avoimesti kerron, jos tilanne muuttuu. Eh, dank u commissaris dat u uh, al die inspanningen doet om uh, qua beheerstructuren. Uh... Kiitos. Niin tiedän, että te olette olette nyt sitten sitoutuneet siihen, että uudistatte näitä hallintorakenteita ja saisitte tämän projektin uusille raiteille. Kiitän tästä, että olette pyytänyt tätä toimintasuunnitelmaa ja kiitän myös kutsusta lähteä katsomaan Kadarashin äh, rakennusurakkaa. Minä olin tässä valiokunnassa aikoina yhtenä puheenjohtajana ja silloin tässä valiokunta oli ikään kuin johtoasemassa tätä asiaa tutkimassa. Me näimme aikanamme tämän suuren kuopan siellä rakennustyömaalla ja nyt sitten odotamme innolla, mitä sinihen on kasvanut te kerroitte vuoteen 2020 ollaan sitten jo ikään kuin varmilla vesillä ja sen jälkeen ei tule mitään uusia, eh, uusia yllätyksiä monivuotisen rahoituskehitykseen, mutta jos tulee myöhästyksiä sitten sen jälkeen, niin mitä sitten? Mm, silloin ehkä tarvitaan uutta, uusia rahoituskeinoja. Onko jonkunnäköistä käsitystä siitä, että minkälaisia minkälaisista summista sitten puhutaan, vai haluatteko olla nyt tässä vaiheessa varovaisia, että vuoden 2020 jälkeen ehkä saattaa syntyä mm, uusia kustannuksia, mutta niistä ei mitään sen varmempaa. No, tämä nyt sitten toinen kysymys. Te mainitsitte nämä riskit ja mitä liittyy ITERin rakentamiseen, energiamiksiin, energiavarmuuteen liittyvä riskiin. 2008 muistaakseni puhuttiin siitä, että tämä ensimmäinen koereaktori, eh, joka eh, tuotti tällaista koepohjaista energiaa vaikkakin lyhyen ajan, oli todella ensimmäinen eh, koe tuottaa energiaa sitä kautta, siis ja, ja, ja sitten 2050 oli tämä tavoitevuosi, jolloin se saattaisi toimia. Ja itse asiassa kaupallisessa merkityksessä tätä energiaa voitaisiin sitten hyödyntää 2080 vasta. Onko nyt sitten nämä aikajanat vieläkin samanlaisia vai voidaanko kaupallisesti ajatella ITERin toimivan mm, ei ehkä 2080 vaan joku toinen vuosi. Ollaanko edelleenkin samoissa Samalla aikajanoilla. Sitten konkreettinen vaikutus ilmastonmuutokseen tietänette, että 2080 mennessä ilmastonmuutoksen osalta pitää tapahtua paljonkin vielä, että voimme vaikuttaa näihin ilmaston lämpenemisiin? Well, climate. Aloitan ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos on tämän vuosisadan haaste. 2100 vuoden mennessä talouden on oltava hiilivapaa. Mikä on aikataulu? Me luomme suunnitelmat ja seuraamme niitä. Me laadimme toimintaohjelman ja me emme voi tietää vielä näitä päivämääriä itse asiassa minkään kohdan suhteen, mutta 19 marraskuuta me komissiossa ja parlamentissa saamme tietoja liittyen aikataulun sen suhteen, miten edetään. En voi taata, etteivätkö kustannukset nouse, mutta voin taata, etteivät ne monivuotisen rahoituskehyksen suhteen nouse yliampuvasti mutta kustannukset saattavat nousta, kun viivästyksiä tulee investoidaan vähemmän varoja ja sen jälkeen on sellaiset näkymät, että talousnäkymät, että lisäinvestointeja saatetaan tarvita. Meidän on jaettava nämä kustannukset reilummin siten, että me nojaa ainoastaan Euroopan unionin budjettiin. Monimuotoisen rahoituskehyksen suhteen, niin 2020 vuoden jälkeen tiedetään, no silloin tilanne on toinen, ja nyt 19. marraskuuta me tiedämme, mitä me tarvitsemme tulevaisuudessa – liittyen rahamäärin ja liittyen näihin hankkeisiin. Tämän tyyppisissä hankkeissa mm, näitä ei usein käsitellä poliittisesti, ollaan politiikassa pitkään, niin usein halutaan, että hankkeet toteutetaan neljässä viidessä vuodessa ja ovat, toimivat täysin yhden vaalikauden aikana ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on pidempi sukupolven kestävä hanke, mutta tämä on erityisen tärkeä vastuualue. Me kertelemme tätä kaikilla eri osa-alueilla. Huoltovarmuuden suhteen niin me emme halua nojata fossiilisia polttoaineita tarjoaviin maihin. Meidän on taattava Euroopassa Huoltovarmuus. Meidän on myös noudatettava ilmastonmuutostavoitteemme ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Tämä on monimutkainen hanke. Minä ymmärrän tämän Matrix ja vertailun mutta mm, me kyllä käytämme vastuullisesti veronmaksajien varoja ja olen kiitollinen tämän valiokunnan tekemästä työstä tämän asian suhteen. Kiitos komissaari. Pelkäänpä, että me tapaamme uudelleen myöhemmin. Kiitos näistä rehellisistä vastauksista. Me kuulimme mielellämme vastauksen. olimme, olisimme mielellämme halunneet kuulla, mitä marraskuussa ITER-neuvostossa tapahtuu vastuu. Se tietysti meille on tärkeä myös vastuuvapausasian kannalta, mutta minä oikeastaan nyt jätän tämän asian pöydälle. Jatkamme keskusteluja. Olemme yhteydessä. ITER on meille tärkeä projekti ja meillä on semmoinen käsitys, että tässä on semmoinen tehtävä, joka liittyy tehokkaaseen hallinnointiin ja haluamme tietenkin tukea tätä projektia ja rohkaisemme teitä työssänne ja tiellänne näiden uusien hyödyksi hyödyksikäyttöön. Kiitos siitä, että tulitte paikalle. Toivotamme teille hyvää iltaa. Meidän täytyy valitettavasti jatkaa tätä kokousta vielä. Meillä on vielä esityslistalla yksi asia, jota pitää, käsitellä, jota pitää käsitellä, nimittäin kohta neljä. EUn toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus. Afkon, äh, Afkon oma-aloitelausunto ja siinä meidän valmistelijamme on Tamas Deutsch. Olkaa hyvä. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt kollégák! Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin kiittää kollegoja ja sihteeristöä heidän tuesta. Haluan kiittää Transparency Internationalia, joka yhdeksän kuukauden aikana arvioi EU-toimielimiä ja joka valmisteli EU Integrity-kertomuksen, jossa kerrotaan korruption vastaisesta taistelusta – ja petosta vastaista taistelusta EU-toimielimissä ja EU-toimielinten toimista, jotta voidaan vähentää näitä riskejä, jotta riskitaso on mahdollisimman alhainen. Tässä kertomuksessa analysoidaan siis toimielimiä. Komissio 2014 vuoden helmikuussa julkaisi kertomuksen joka käsitteli ainoastaan 28 jäsenvaltion tilannetta ja jossa arviointiin petosten ja korruption tilanne jäsenvaltioissa, mutta tästä kertomuksesta puuttui 29. luku koskien toimielimiä ja niiden toimintaa. Ja tässä olisi voitu luoda jonkinnäköiset sääntelypuitteet, No, onneksi Transparency International teki komission asemesta tämän työn ja tästä voidaan vetää johtopäätöksiä liittyen EU-toimielimiin. On itsestään selvää mielestäni, että mikäli kansallisella tasolla korruptio ja petokset ovat ongelmallisia tai joissain tapauksissa käytetyt keinot eivät ole tehokkaita, niin tässä kertomuksessa tuodaan esille, että Euroopan unionin toimielimet joutuvat myös kohtaamaan tämän ongelman. on tarpeen pohdiskella puitteita, jotka on olemassa korruption vastaisessa taistelussa. Tässä tuodaan esille Alistanichevin tapaus tai viimeisin tapaus, Altus-tapaus. Näistä asioista on puhuttu koordinaattoreiden kesken tässä valiokunnassa ei riitä, että luodaan sääntöjä. Kansalaiset eivät riit- luota riittävästi. Eutomilmiin 70 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että eutomilmissa on korruptiota. Ja 52 prosenttia on sitä mieltä, että EU-toimielimet eivät tee riittävästi korruption vastaisen taistelun suhteen. Minun tekstissäni vedän yhteen tärkeimmät kohdat – Tärkeää on panna täytäntöön olemassa olevia sääntöjä ja on myös tärkeää luoda tiukempia sääntöjä. Nyt puhuisin näistä ehdotuksista yksityiskohtaisemmin. Mitä tulee korruption vastaisen taisteluun ja toimenpiteisiin, jotka on alustettu korruption välttämiseksi, niin on tärkeää parantaa kansalaisten pääsyä asiakirjoihin ja on tärkeää luoda tiukempia eturistiriitoihin liittyviä sääntöjä. On myös tärkeää, että kaikilla EU-toimielimillä on sisäiset ohjesäännöt liittyen ilmiantajiin. Lisäksi on tärkeää suojella näitä henkilöitä ja parantaa käytännön sääntöjä kaikissa EU-toimielimissä. Tämä on tärkeää, jotta saadaan luotua yhteinen lahjomattomuuden kulttuuri kaikissa toimielimissä. Kolmas asia. On tärkeää, että laaditaan myös tiukempia sääntöjä, sellaisia sääntöjä, jotta saadaan selkeä tilanne niille virkamiehille, jotka poistuvat omista tehtävistä ja ottavat käyttöön uudet aloittavat uudet työt on oltava jonkinnäköinen siirtymäkausi. Lisäksi on erittäin tär, tärkeää avoimuuden vastaisessa avoimuuden taistelussa avoimuudesta ja korruption vastaisessa taistelussa on luotava rekisteri eri intressiryhmille ja eri organisaatioille, johon kaikki näitä toimia harjoittavat organisaatiot rekisteröityvät. Meillä on kaksi ehdotusta tähän liittyen on ongelmallista, että neuvostolla ei ole edelleenkään käytännön sääntöjä. Ja me ehdotamme, että neuvosto tekee yhteistyötä komission kanssa ja valiokuntamme kanssa, jotta saadaan poistettua nämä ristiriidat, jotka koskevat vastuuvapauden myöntämistä. Lisäksi vetoan, että että toimielimet panevat täytäntöön olemassa olevat mitä on ja kehitetään niitä edelleen. Lisäksi me peräänkuulutamme, että komissio arvioi korruption vastaisen taistelun vaikutuksia, jotta voidaan luoda yhteispolitiikka tai luoda ehdotuksia koskien yhteisen vain liittyen korruption vastaisen taistelun. Jotta kansallisella ja EU-tasolla on tehokkaat toimenpiteet korruptiota vastaan. Lisäksi me peräänkuulutamme, että toisen vuoden kohdalla toisen vuosiarvion toinen arvio tehdään kirjallisesti ja me pyydämme, että komissio tekee seikkaperäisemmän arvioinnin tällä erää. Lisäksi haluan tuoda esille, että 9. marraskuuta on tarkistusten takaraja ja me äänestämme tässä valiokunnassa ensimmäinen päivä joulukuuta ja AFKO-valiokunta on kaavaillut äh, äänestävänsä 19. marraskuuta. Kiitos kaikille. Odotan innolla keskustelua. Kiitos. Tämä oli aika äh, tyhjentävä esitys, jossa oli paljon äh, kollega Jaro ensimmäisenä puhuja listalla. Puheenjohtaja, haluan Ensin kiittää kollegaa Sven Kiikoldia nimittäin akkovaliokunnasta, joka on myös valmistellut oikein hyvän mietintöluonnoksen akkovaliokunnalle. Tietysti kiitän tämän valiokunnan tekemästä työstä ja edustaja Deutschin tekemästä työstä. Hän mainitsi monia tekijöitä, monia elementtejä, jos sallitte. Aron jäsen, niin voisin sanoa myös, että jos osa siitä, mitä totesitte, toteutettaisiin Unkarissa, niin kyllä sielläkin olisi vähemmän korruptiota. Voin kyllä olla yhtä mieltä suuren osan näistä ehdotuksista kanssa. Jos kuitenkin sallitte, niin muutama lisäys, muutama täydentävä kommentti vielä tähän. Ensinnäkin esittelijä totesi, että on puhuttava eturistiriidoista, yhteen sopimattomista seikasta on vahvistettava olemassa olevia sääntöjä. Ja kun puhumme eturistiriidoista, niin aina puhutaan vain virkamiehistä. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomionne siihen, että meillä on hieman varjoon jäävä alue. Ja nyt kun puhumme Volkswagenin kriisistä, niin tämä ongelma on todella noussut esille. Monissa tapauksissa virkamiehistössä tai oikeastaan on monia jäseniä, tulinan verran jäseniä, joilla on maksettuja toimia esimerkiksi autoteollisuuden parissa. Me toivoisimme, että meillä olisi tiukemmat säännöt, jotka koskisivat totta kai virkamiehiä, jotka tekevät toimielimissä työtä. Minulla on se tunne, että parlamentti ja parlamentin jäsenet toimivat aivan liian avokätisten sääntöjen vallitessa. Niissä ei oikeastaan oteta huomioon kaikkia näitä mahdollisia eturistiriitoja. Sitten ilmiantajien suojelu. Tämän myös esittelijä mainitsi. Tämä on aivan oikeansuuntainen kommentti. Täytyy kuitenkin muistaa, että meillähän on olemassa jo sääntöjä tällekin alalle, kun ajattelemme ilmiantajien, ilmoituksen tekijöiden suojelua. On velvoite tuoda ilmi se, jos korruptio tai kapituksia on tapahtunut. Ilmiantajia on siis suojeltava, painetta, painostusta heitä kohtaan ei saa harjoittaa. Ja nythän meillä siis on olemassa säännöt, mutta niitä ei aina välttämättä käytetä hyödyksi. Mielestäni kun kyse on Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelemisesta, niin sekin tässä tulisi huomioida. Ja vielä viimeinen kommentti puheenjohtaja. Viimeinen kommentti liittyy kohesiopolitiikkaan ja julkisiin investointeihin, julkisiin hankintoihin. Me tiedämme, että uusien sääntöjen mukaisesti jotka on hyväksytty siis jäsenvaltiossa. Toimimme. Mutta mielestäni tulisi perustaa jonkinlainen eurooppalainen tietokanta, tietopankki. Ja tästä tietopankista voisimme saada käyttöömme tiedot kaikista väärinkäytöksistä, joita on tapahtunut korruption, petosten saralla. Silloin kun kyse on julkisista hankinnoista. Olisi siis tällainen keskitetty tietopankki, joka kattaisi kaikki nämä tiedot. Silloin kun kyse on Euroopan unionin varojen käytöstä ja jos jossakin tapahtuu korruptiota, niin on aivan ehdottoman tärkeää, että voimme vähentää minimiin tämän tyyppistä korruptiota. Meillä on varsin vähän tietoa niistä ongelmista, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Kiitos. Ja, vielen Dank. Next of the redner... Kiitos. Seuraavana kollega Pitinski. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pari huomiota tähän liittyen. Niin kuin valmistelija sanoi, hän teki oikein hyvän yhteenvedon Afkon mietinnön pääkohdista, mikä nyt liittyy avoimuuteen ja, ja korruptiovastaisuuteen ja yleensäkin, että otetaan jonkunnäköisiä käytännössääntöjä EUn toimielimille riittävästi kodifioituna ja riittävästi valvottuina. Tähän yhteyteen haluaisin esittää itse asiassa tarkistuspyynnön tällaisen riippumattoman rakenteen perustamiseksi, joka valvoisi näiden käytännössääntöjen rakenteiden toteutumista – mikä ajatus tässä nyt on taustalla? Mistä rakenteista puhutaan? Miten se, tai mihin se sijoittuisi? Ja miten se toimisi ja miten se tehoaisi tai vaikuttaisi? Haluaisin myös puheenjohtaja tuoda esille seuraavat kysymykset tai kommentit kun nyt ajatellaan avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta EUn eh, toimielimissä, niin olisiko ehkä suositeltavaa, että meidän valiokuntamme lausunnossa painotettaisiin enemmän laajoja kysymyksiä, jotka kuuluvat meidän mandaattimme, nimittäin eh, hallinnollinen terve varainhoito, joka liittyy vastuuvapauteen ja sitten yhteisön taloudellisten etujen suojelmien tietenkin laajemminkin. Nimittäin tällä hetkellä vastuuvapauteen liittyvä ongelma on se, että neuvosto ei riittävästi sitoudu siihen menettelyyn. Ja olisi ehkä tärkeää, että me tuomme esille tämän ongelmatiikan, koska Tämä on sellainen tilanne, joka on jo vuosia jatkunut, eikä ole hyvä syytä, miksi me emme koittaisi saada jonkunnäköistä ratkaisua asiaan. Nyt se jatkuisi loputtomiin. Ja mitä sitten tulee yhteisön taloudellisiin etuihin, niin ö, uskoakseni meidän pitäisi kehittää hieman tai tätä soveltaa niitä kriteerejä, mitkä ovat tehokkuus ja vaikuttavuus ja taloudellisuus, koska nehän liittyvät nimenomaan tähän ter- moitteettomaan varainhoitoon. Ja jonkunnäköisiä ehkä kehityskultoja, kehityskulkuja lukuja voitaisiin ottaa esille, jos on jotain säännönvastaisuuksia, miten usein äh, petoksia esiintyy, mitä sen taustalla saattaa olla, liittyykö tämä jotenkin äh, toimielinten talouteen, miten niistä säädellään eri säädöksissä ja miten rikkomusmenettelyjä eri toimielimissä käytetään. Eli tuettaisi nyt sitten tämän lausunnon punaista lankaa, eli pitäisi saada selkeitä sääntöjä, joita voidaan täytäntöön panna. Ja toisimme esille nämä korruption taustalle. Meidän valiokuntammehan voisi keskittyä nimenomaan vastuuvapausmenettelyyn ja yhteisen taloudellisten etujen suojeluun, joka on nimenomaan meidän erikoisalaamme. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Kiitos, ja tässä, tähän sitten vielä valmistelija lopuksi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille näistä tärkeistä kommenteista. Nostan esille kolme kohtaa, jotta jatkamme näillä ajatuksilla, joita täällä on esitetty. Veronikin ja Vuoren kanssa olen samaa mieltä. Olen yhtä mieltä, että kaikissa jäsenvaltioissa, 28 jäsenvaltiossa ja EU-toimielimissä – Uskon, että meillä on vielä paljon ponnisteluja, jotta saamme näillä tällä alalla olevat normit kuntoon. 28 jäsenvaltiota ja toimielinten suhteen, niin olen sitä mieltä, että puutteita on olemassa ja minun tekstini pyrkimys on parantaa tilannetta mitä tulee sääntöihin ja tarpeeseen poliittisille päättäjille koskea tätä aihetta. Javar puhui tästä, niin toki voitaisiin harkita sellaisia sääntöjä, jotka ovat käytössä monissa maissa, muun muassa jäsen, jäsenvaltiossa, muun muassa Unkarissa, parlamentin jäsen Unkarissa ei voi olla sellaisessa tilanteessa, että tämä on jollakin alalla tehtävässä ja erään skandaalin ja äh, skandaalin seurauksena poliitikko ei voi toimia yksityissektorilla. Meillä on olemassa sääntö, joka tekee sen, että parlamentti Saarikot eivät saa olla poliittisen työnsä ulkopuolella missään yksityisen sektorin tehtävissä. Unkari ei ole suinkaan ainoa jäsenvaltio tässä tilanteessa. Poliittiset skandaalit antavat kimmokkeen tehdä poliittisia päätöksiä ja parantaa tilannetta. Eräs toinen kysymys, joka nousi esille. No, minä olen varsin nuori parlamentaarikko, olen ollut kuusi vuotta täällä. Näiden kuuden vuoden aikana ja minun ensimmäisen vaalikauden alkupuoliskolla parlamentti aloitti uuden institutionaalisen toimenpiteen täytäntöönpanon riippumatta pääosastoista, niin luotiin yhteinen järjestelmä komissiossa. Nyt voidaan sanoa kuinka kertaa, että tämä ei ole täydellinen, mutta tämä toimii kuitenkin melko hyvin, niin on selkeää, että nämä pääosastot eivät enää järjestä erilaisissa olosuhteissa kilpailutuksia. Komission kilpailutukset tehdään samojen pelisääntöjen mukaan tätä nykyään, ja mikäli näin on, niin pitäisi olla säännöt ja säännöt koskien eturistiriitoja. Pitäisi olla yhtenäinen lähestymistapa, joka olisi riippumaton organisaatiosta siten, että voidaan yhtenäistää normit ja standardit, jotka ovat toimielinten käytännössä Usein esiin nouseva Kysymys näihin asioihin liittyen on se, että joissain toimielimissä ja virastoissa on melko eksoottisia sääntöjä, jos näin voidaan sanoa. Ja minä olen sitä mieltä, että yhtenäisillä menetelmillä me voisimme löytää ratkaisun tähän ongelmaan. Poimme myös neuvoston vastuu vapaudesta tämä ongelma nousee tasaisin jo esille, ja tämä on toistettava tässä tekstissä, niin ikään meidän ehdotukset koskien neuvoston vastuuvapauden myöntämistä. Odotan teidän ehdotuksenne, jotta me saamme laadittua, me saamme kannettua kortemme kekon tähän afko mietintään. Mikrofoni. Mikrofoni. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin tässä puheenvuorossa on käynyt ilmi, kuinka läpi, avoimuus ja lahjomattomuus ovat laajoja aihepiirejä. Niihin liittyy paljon sääntöjä, politiikan aloja ja menettelyaloja. Jo tässä pääkohtana lienee se, että onko meillä oikeat säännöt, tarvitaanko lisää sellaisia tai tarvitaanko sääntöjen parempaa täytäntöönpanoa. Ja Junckerin komission vastaus on, että tämä on myös Junckerin ohjenuorissa, että on sellaisia aiheita, joissa pitäisi nyt edistyä erityisesti, että mitä liittyy lobbaukseen ja, ja sääntelyyn, miten koitetaan säätää sellaisista tila, sellaisissa tilanteissa, jossa joku toinen haluaa vaikuttaa lainsäädäntöön. Junckerin komissiohan halusi, äh, halusi va, äh, avoimesti ilmoittaa kabinettien kokouksista loppareiden kanssa, ja nämähän ovat nyt äh, täysin avoimina komission Äh, sivuilla nähtävillä tämmöisellä Joint Transparency Register, joka on komission sivusto. Ja tällä tavalla olemme sitoutuneet siihen, että tästä rekisteristä tulisi pakollinen ja komissio tulee lähiaikoina äh, käynnistämään julkiset keskustelut tällä alalla, jotta saataisiin myös neuvostoon ja parlamentin suhteen suuntaan, kolmikantaneuvottelut käyntiin, jotta ehkä sitten tämä pakollinen rekisteri saataisiin perustettua. Eli meillä on uusia sitoumuksia. Toisilla aloilla ehkä nyt sitten kantanamme on se, että säännöt ovat jo olemassa. Esimerkiksi jos katsotaan henkilöstösääntöjä, niiden täytäntöpanosäännöksiä, säännöksiä, Eh, nehän on eh, jo näistä ilmiantajista eh, olemassa ja perussopimuksessa on komissaarien käyttäytymisestä ja, ja säännöistä. Eli näitä on, nämä ovat jo olemassa, kun kehykset ovat olemassa, ei tarvita niinkään enää uusia sääntöjä, ei yksityiskohtaisempia, vaan niitä pitäisi pystyä täytäntöönpanemaan paremmin. En nyt yksityiskohtaisesti näihin kysymyksiin äh, aio äh, tässä puuttua. Ehkä jos haluatte, niin voin sitten antaa lisätietoa. Mutta tämä nyt on komission kanta pääosiltaan. Eli kyllä, on olemassa aloja, joilla, joilla mennään eteenpäin, mutta sitten toisen, toisilla aloilla sitten pitäisi täytäntöönpana paremmin se, mikä on jo olemassa. Ja, vielen Kiitos niin jos voisimme saada konkreettisempaa vastausta, olisi hyvä, mutta on paljon sellaisia sääntöjä, joita ei täytäntöön panna tai käytetä. Ja on aika lailla vahinko, koska sitten tämmöisiä sääntöjä ei koskaan olisi tarpeen myöskään laatia. Ja meidän pitää ajatella, äh, ketkä ovat viranhaltijoita, kenellä on, äh, kenellä on toise, toisenlainen äh, mandaatti. No tietenkin komissaareja koskevat tarkemmat säännöt kuin, kuin ö, parlamentaarikkoja. Ja sitten taas, mitä sitten tulee jäävyyskysymyksiin ö, viranhaltijoilla ja, ja valituilla, no, on olemassa jonkunnäköisiä liitoksia yrityksiin, esimerkiksi kun haetaan varoja jos sitten jälkikäteen sitten myös valvonta on saman henkilön harteilla. Eli jonkunnäköisiä tarkistuksia varmasti tulemme tähän esittämään, mutta tärkeämpää on, että tällainen mietintö on olemassa ja että jos on aukkoja, niin sitten niitä pyrittäisiin täyttämään, mutta uskon, että tämä on ihan oikeutettu. Määräaika on 9.11. tarkistusten tekemiselle Mm, oli väärä sivu edes, pieni hetki vaan, niin tarkistusten jättämisaika 28. lokakuuta ja sitten ensimmäinen joulukuuta tästä äänestetään. No niin, tämä esityslistan kohta on käyty, käyty läpi. Muut asiat, ei ole tullut mitään esityksiä. Kello 21.30 käydään keskustelua vastuuvapaudesta isossa salissa ja Euroopan neuvoston ja neuvoston vastuuvapaudesta ja ne, jotka ovat kiinnostuneita, menkää isoon saliin. Meillä on seuraava kokous 9. 11. kello, 2, kello 15 ja 10. marraskuuta kello 9. Hyvää iltaa ja päätän tähän kokoukseen.